Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Jatketaan äänestyksiä. Seuraava mietintö on 2010 edistyskertomus Turkista. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan selvä. Tarkistetaan tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yes, president. Niin puhemies. Minä eh, pääsin sopimukseen varjoesittelijöiden kanssa suullisesta tarkistuksesta kohta 18. Se tarkoittaa sitä, että eh, tarkistus 27 eh, kohdassa 18 vedetään pois sinä Roa Flotre ja sanoisin, että ryhmäni äänestäisi tarkistuksen 29 puolesta tämän kohdan osalta. Okei. Okay. Uh, τροπολογία 29. Ποιοι είναι... 29. Puolesta. Vastaan. Se oli hylätty, niinkö? Okay, check 12. Tarkistetaan. 12. 12. Check 12. 12. As I said, απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ. 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksikymmentäkuusi on vedetty pois. Sitten surullinen tarkistus kohdasta 18. Rovaamme raitte. An oral amendment. Niin se suullinen tarkistus, johon lisätään kohtaan 18. Luen sen täältä is concerned by the lack of progress, eli sitä huolestuttaa edistyksen puute näissä tutkimuksissa ja huomaa, että Neven ja Sener ja pidätykset viime aikoina saattavat johtaa uskottavuuden tai näiden oikeudenkäyntien uskottavuuden menetykseen, joka saattaisi vahvistaa demokratiaa. Onko joku suullista tarkistusta vastaan? Ei, joten eteenpäin. 18 mm. suullisesti muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 28 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Haluatteko tarkistaa kolmosen? Tarkistetaan kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 40 kahdessa osassa ykkösosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. 33 nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38. Jälleen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 34. Nimenhuut äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35 Nimenhuut äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tänään on kiva päiväni, joten tarkistetaan. Tarkistus 5. Πέρασε ο φορέας päättyy. Hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 18. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 25 20 puolesta. 19, mitä sanoin? Sanoin hyväksytty. 19, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Koneella taitaa olla ongelma. Voiko tekniikka tarkistaa koneet? No ei hylätty. Sitten 19. Ei kun se oli 19, 25. 25. Tarkistus 25 puolesta vastaan. Tyhjä. Tarkistetaan myös se, 25. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20 puolesta. Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Puolesta vastaan. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan yhdeksän. Tähän tarvitaan voitto. Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Äh, ja pomeni έκθεση. Seuraava mietintö. Montenegron yhdentyminen Euroopan unionin yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan yksi hyväksyy. Hyväksytty. Ei nyt liioitella. Kohta 32, kaksi osa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Sitten Jarakon äänestys alkaa, nimenhuutoäänestys. Äänestys päättyy. Kyllä. kolme Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 36. Nimenhuutoäänestys myös. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 40. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 41 nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 50 nimenhuoltoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 58, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 59, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 98, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Hyväksytty. Kohta 100. huuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 102. Nimen huuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut hyvin tehty, Rova Jalka. Τελευταία ψήφος για σήμερα, αγαπητοί συνάδελφοι. Έκθεση... Sitten viimeinen äänestys tältä päivältä on Langen mietinnöstä globalisaation aikakauden teollisuuspolitiikka. Tarkistus 11. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kakkonen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3 ja 4 yhdessä. Tai 3 ja 10. 31 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistu 4 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kohta 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 51. Kohta kohdalta kohta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 54 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 59 puolesta. Hetkinen. Siis tarkistus 5 kohdasta 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 kahdessa osassa kohta 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 75 puolesta vastaan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 Kohta 81 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 108 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarjotus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Johdantosakappale F kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvin tehty, herra Lange. Nyt